B din perustalle rakentamaan ja joka tulee tukemaan oikeuslaitoksen toimintaa. Kiitoksia. Kiitos. Olemme saaneet seitsemän päätöslauselmaesitystä. Näin tämä keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan seuraavan keskustelun jälkeen. Nyt keskustellaan etnisten vähemmistöjen tilanteesta Iranissa ja ensin puheenvuoron saavat allekirjoittajat. Heistä ensimmäisenä kollega Paska, minuutti. Kiitos, puhemies. Ähm, Iranissa ei ole kunnioitettu etnisten vähemmistöjen asemaa. He ovat kärsineet radikaalista islamistisesta politiikasta, jota hallitus on ajanut. Äh, hallitus ei ole kunnioittanut vähemmistöjen oikeutta käyttää omaa kieltään yksityisessä viestinnässä tai julkisesti. Myöskään vähemmistöt eivät ole saaneet harjoittaa omaa uskontoaan. Vähemmistöjä on syrjitty ja vainottu. Ja tämän on loputtava. Tämä on hyvin tärkeää, koska vaikka Iranin hallitus ei nyt mitään olekaan tehnyt tähän mennessä, se tietää kyllä, että paitsi että Eurooppa katsoo hyvin tarkasti tilannetta, näin tekee myös koko maailma ja heidät kyllä saadaan vastuuseen tästä aivan vääränlaista vähemmistöpolitiikasta. Kiitos. Kiitos kollega Paska. Ja nyt puheenvuoron saa kollega Tavares, minuutti. Muito obrigado, senhor presidente. O assunto deste debate é de facto preocupante. Kiitoksia puhemies Tämä on erittäin huolestuttava aihe, nimittäin vähemmistöt Iranissa. Tilanne on erittäin vakava ja se pahenee. Poliittinen tilanne maassa on jo hankala, mitä tulee väestön enemmistöön. Heidänkin oikeuksiaan rikotaan ja heiltä kielletään oikeuksiaan, kun he äänestävät vaaleissa, joiden lopputulos väärennettiin. Vielä hankalampi tilanne on, jos kuuluu etniseen vähemmistöön, voi joutua mm, vankilaan pitkällä tuomiolla ja elää paljon pahemmissa olosuhteissa kuin enemmistö. Naiset etnisistä vähemmistöistä saavat vielä huonompaa kohtelua kuin naiset yleensä Iranissa ja koulujen laatu alueella, jossa asuu etnisiä vähemmistöjä, on paljon huonompi kuin koulujen taso Iranissa yleensä. Joten tilanne on erittäin huolestuttava. Tähän voidaan lisätä se, että kuolemantuomiota käytetään yhä useammin Iranissa. Ihmisiä syytetään esimerkiksi rikoksista, jotka liittyvät seksuaaliseen suuntautumiseen. Hyvin nuoret joutuvat myös tuomioistuimen eteen. Meidän täytyy päättää tämä käytänne vaatia, että tällainen etnisten vähemmistöjen syrjintä lopetetaan. Tosin toivo siitä, että Iranin hallitus kuuntelisi meitä on varsin vähäinen, mutta toivomme, että Iranin hallitus ainakin miettisi, mitä se tekee ja miettii, millaisen maaperän se luo, kun se tällä tavoin toimii. Iranin hallitus luo vaarallista pohjaa tulevaisuudelle, kun se kieltää etnisten vähemmistöjen oikeudet nyt jonain päivänä. Se, ne ehkä kaatavat tämänhetkisen hallituksen. Sitten kollega minuutti. Merci, monsieur le, le Kiitoksia puhemies. Iranin väestö muodostuu vain puoliksi persialaisista. Toinen puoli on erilaisia etnisiä ryhmiä ja YK on syrjinnän vastainen neuvosto on jo vuonna 2010 huomaa, tehnyt huomautuksen siitä, että näitä vähemmistöjä on syrjitty. Heitä on hyvin paljon, on arabeja, turkkeja, turkilaisia kurdeja ja turkmeeneja erityisesti. Sitten meillä on myöskin pieni avosi arabiryhmä. ryhmä Eli tässä on kyseessä pieni osa suurta etnistä ongelmaa Iranissa. Eräs ryhmä 15. lokakuuta nimeltään ollut ryhmä on järjestänyt mielenosoituksia ja vuonna 2011 näissä mielenosoituksissa osoituksissa oli 15 kuollutta. Näitä asioita tuotiin Twitterissä ja Facebookissa julkisuuteen ja kolme tapauksia on yhä tapahtunut. Me puhumme tästä asiasta, sillä kuusi AUASI-ryhmän jäsentä on pidätetty ja on erittäin vaikea saada tietoja näistä tapauksista, sillä eh, informaatio kiertää tällaisilla epävirallisilla verkoilla, mutta olen sitä mieltä, että heidän nimeämisensä ja sen toteaminen, että he ansaitsisivat oikeudenkäynnin, on erittäin tärkeää. Film. Kiitokset äh, kollega de Kaiser. Seuraava puhuja on äh, kollega Schaake, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen, äh, kollegat kyllä nyt voi hyvin sanoa, että kaikki iranilaiset äh, äh, johtuvat äh, painostuksen kohteeksi ja eivät voi elää vapaasti. Kun puhutaan ydinkysymyksestä, jonka uusi kierros alkaa ensi viikolla, tämä täytyy muistaa. Ne, jotka sanovat, että ihmisoikeuksien tai muutoksen on lähdettävä iranilaisista itsestään ja että, että ihmisoikeudet ovat tässä hyvin tärkeässä asemassa, niin tämä nyt näkee erityisesti etnisten vähemmistöjen tilanteesta. Etnisiä vähemmistöjä vangitaan esimerkiksi sellaisten syytösten pohjalta, joilla ei ole mitään pohjaa tai oikeudenkäyntien jälkeen, jotka eivät ole mistään kotoisin. Äh, on kidutusta, raiskauksia, tämä on aivan päivittäistä. Äh, ja me uskomme ihmisoikeuksien universaaliuteen, ne koskevat kaikkia. Meidän on vedottava Iranin viranomaisiin, jotta, jotta he kunnioittaisivat sitoumuksia, jotka kuitenkin heidän perustuslaissaan on. Ähm, mitään vähemmistöjä ei saa vainota eikä minkään ihmisryhmän, kuten esimerkiksi naisten oikeuksia ei saa polkea. Haluamme rauhanomaisesti edistää etnisten vähemmistöjen oikeuksia, käyttää kieltään, esimerkiksi saada koulutus myös omalla kielellään perustuslain mukaisesti, niin kuin Iranin islamistisessa tasavallassa on. Kiitos. Kiitokset kollega Shaake ja nyt kollega Korhela minuutti arvoisa puhemies nyt on kulunut kaksi vuotta siitä kun iranilainen alaasteopettaja farzad kamangar murhattiin siksi että hän oli kurdi. muutama kuukausi sitten bahai vähemmistöön kuuluva riaz shobhani tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen sillä hän oli antanut rahallista tukea iranin bahai yliopistolle. kristinuskoon kääntyneet maryam rostanpour ja marzieh ahmadi

Kiitokset kollega Korhola. Ja nyt äh, kollega Versia, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le Kiitoksia, herra puhemies. Muutama päivä sitten Iranin kurdit viettivät Farsat Kamangan kuoleman kaksivuotispäivää. Hänet hirtettiin neljän vuoden vankeuden jälkeen. Ja sisävät aivoisiin. tapaus, johon Veronika Kaiser viittasi, tapahtui jokin aika sitten. Häntä syytettiin Jumalan vastaisuudesta. He olivat todellisuudessa puolustaneet oman vähemmistönsä oikeuksia ja viettäneet näiden vähemmistöjen kuolemantapausten vuosipäiviä ja samanlainen tilanne on kaikkien vähemmistöjen kohdalla tässä maassa. Bahai, Asahi, Balus ja kaikki muut vähemmistöt ei ole helppoa olla kulttuurillisen tai uskonnollisen vähemmistön jäsen Iranissa tai olla nainen. Ei ole helppoa elää Iranissa, kun teloitusten määrä yhä vain kasvaa ja koskettaa myöskin alaikäisiä. Me annamme lisää ja lisää lau- määtöslauselmia. Miksi? Jotta meillä olisi rauhallisempi omatunto seuraavaan asiaan asti. Me tiedämme kaikki, ettei kukaan Iranin viranomainen tule mitään tekemään. On kuitenkin muita asioita, joita olisi mennyt käsitellä hyödyllisempiä. Esimerkiksi kymmenen vuoden vankeustoimia. Leila Azanalle Turkissa. Kiitokset. Sitten Wojciechowski minuutti. Dziękuję panie przewodniczący. No to przykre, że... Kiitoksia oikein paljon. On todellakin hyvin surullista, että maa, Iran, maa, jossa on niin pitkä kulttuuri, joka on niin tärkeä maa, että sitä johtaa tänä päivänä hallinto, joka ei kunnioita kansalaisten perusoikeuksia, hallinto, jolla on pitkän tähtäimen ydin suunnitelmia, joka on sortopolitiikkaa, harjoittaa kristittyjä, mutta myös muita etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Meidän tulisi reagoida mutta meillä äh, on vain vähän mahdollisuuksia tehdä mitään, koska Iranin hallinto ei äh, välitä minkäänlaista kritiikistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meidän pitäisi lopettaa kritisoida, minen Euroopan parlamentti tulee toistamaan kerta toisensa jälkeen, että me tulee hyväksymään tällaista käytöstä ja meidän täytyy myöskin tukea Iranin oppositiota. Kiitoksia. Kiitoksia kollega äh, Wojciechowski. Näin olemme kuulleet kirjoittajien puheenvuorot ja nyt poliittiset ryhmät. Posselt minuutti. Posselt. Kollega Posselt, olkaapa hyvä. Kiitos puhemies. Iran sitä pidetään usein monoliittisena, eli tällaisena shialaisena valtiona, mutta se on monien eri kansojen valtio, äh, jossa on monta eri uskontoa. Siellä on kristittyjä vähemmistöjä, joiden tilanne on aika hyvä. Toisia taas vainotaan, niin kuin esimerkiksi syyrialaiset tai armenialaiset kristityt. Sitten on muita kuin shia muslimeja, heillä on vaikea, samoin pahia väestöllä on hyvin vaikea ja siksi meidän on tärkeää muistaa Iranin koko monimuotoisuus ja se, että uskonnollisia vähemmistöjä on suojeltava. Vastoin kuin edeltä, edeltävä puhuja, minä olen sitä mieltä, että meidän kannattaa käsitellä Irania säännöllisesti. Me olemme tehneet näin aiemmin eh, Itäblokin suhteen. Nyt meillä on vapaa Itäblokki ja nyt jonain päivänä meillä on vapaa Iran. Tähän minä uskon. Eh, Siellä tulee olemaan maa, jossa vanhan iranilaisen perinteen mukaan kaikki elävät eh, rintarinnan rauhassa. Kiitos. Kiitoksia kollega Posselt ja nyt rouva Ojuland. Minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, eh, vähemmistöjen oikeuksien loukkaukset eivät ole millään lailla yllätys. Hirvittävä ihmisoikeustilanne maassa on jotakin, mitä Euroopan parlamentti on jo monta kertaa käsitellyt. Me vetoamme viranomaisiin, jotta kaikenlainen syrjintä lopetettaisiin ja jotta he sallisivat uskonnon vapaudet ja kokoontumisvapaudet ja vapauttaisivat aktivisteja vankiloista. Valitettavasti tiedämme kuitenkin, että meidän päätöslauselmaamme ei kuulla, kuten on tapahtunut jo monina vuosina. Tämän sijaan rohkaisisin Euroopan unionia ryhtymään dialogiin ja yhteistyöhön vähemmistöryhmien kanssa, oppositioryhmien kanssa Iranissa – ja pyrkimään tukemaan heitä nykyisen hallituksen muuttamisessa. Muutos tulee todennäköisesti maan sisältä, mutta meidän pitäisi käyttää mahdollisuutta voimaannuttaa demokraattismielisiä iranilaisia tämän muutoksen nopeuttamisessa. Kiitokset äh, kollega Ojuland ja nyt ähm, kollega Krobacik. Kiitoksia puhemies. Iran on maa, jossa väkivalta ja ihmisoikeusrikkomukset ovat muodostuneet poliittiseksi aseeksi ja tämä väkivalta kohdistuu erityisesti kristittyihin, jotka ovat olleet syytteenalaisina useita vuosia, jotka ovat antaneet elämänsä uskonnonsa puolesta. Ei ole helppoa olla katolinen Iranissa, siinä helposti menettää henkensä. Euroopan unionin kristittynä yhteisönä tulisi puolustaa eh, heidän henkeä, siksi meidän tulisi eh, vastustaa tätä tilannetta Iranissa. Uskonnon vapaus on yksi perusvapauksista, emmekä voi hyväksyä sitä, mitä Iranissa tapahtuu. Siksi vetoan Euroopan komissioon, jotta se tekisi kaikkensa eh, kristittyjen suojelemiseksi Iranissa. Suuret kiitokset kollega Krovacik. Näin olemme kuulleet poliittisten ryhmien puheenvuorot. Nyt puheenvuoro on vielä Silvestriksellä. Olkaa hyvä. Iranin oikeusjärjestelmä on tuominut 600 iranilaista siihen, että e, e, kolmaksi vuodeksi menettävät sosiaaliset oikeutensa ja e, täytyy olla yli 4000 kuukautta vankilassa. Iranissa on vaikea saada tietoa vähemmistöstä, koska tämä islamistinen hallinto ei mahdollista sitä, että kansalaisaktivistit keräävät tietoa ihmisoikeusrikkomuksista ottaen huomioon nämä esteet voidaan kuitenkin silti selvittää joitakin tendenssejä. Vaikuttaa siltä, että painostusta uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan lisätään erityisesti kristittyjä vähemmistöjä. En tiedä, miksi meillä on, miksi pelkäämme kirjoittaa tämän päätöslauselmaamme, mutta yleisesti ottaen kaikkia vähemmistöjä kohtaan, jotka ovat erilaisia kuin shia-muslimit näitä uskonnollisia vähemmistöjä pidetään B-luokan kansalaisina ja joskus jopa laittomina. Kiitoksia puhemies. Kiitokset kollega Silvestris. Nyt puheenvuorot puhujalista ulkopuolelta. Pyytäisin teitä nyt huomioimaan, että aivan liian monet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Aihe on niin polttava valitettavasti. En kaikille voi puheenvuoroa myöntää, äh, vaikka pyrinkin olemaan joustava. Ensin kollega Sonic, minuutti. Kiitos, puhemies. Olemme viime aikoina nähneet monia ihmisoikeusrikkomuksia. Näin on siis ollut jo vuosien ajan. Poliittisia ja sosiaalisia oikeuksia on poljettu ja ihmiset, jotka ovat äh, vaatineet ihmisoikeuksia. Mielenosoituksissa heitä on kohdeltu erittäin kovakouraisesti. Iran on edelleen äh, varsin säännöllisesti tuominut ihmisiä kuolemaan ja toteuttanut kuoleman tuomioita, joten ihmiset elävät jatkuvassa pelossa. Vähemmistöjä vainotaan, kiusataan, pidätetään, tapetaan. Meidän täytyy muistuttaa kansainvälistä yhteisöä yhä uudelleen tästä tilanteesta ja meidän on vedottava Iranin hallintoon, jotta se kunnioittaisi perustuslakiaan. Nythän parlamentti on jo kaksi kertaa lykännyt vierailuamme Iraniin ja tämä on mielestäni väärin. Kiitokset kollega Sonik. Ja nyt kollega Kretu, minuutti. Uh, consider și eu că trebuie să... Kiitoksia puhemies. Olen myöskin sitä mieltä, että meidän pitäisi lähettää hyvin tiukka ja selvä viesti Iranin viranomaisille koskien sitä, että kuolemantuomiot arabivähemmistön jäsenille pitäisi kumota välittömästi. Heidät saatetaan taloittaa koska tahansa, mutta he ansaitsevat reilun oikeudenkäynnin. Ja haluaisin myöskin vedota vahvasti kidutuksen päättämiseen pidästyskeskuksissa. Ja lopultakin vetoaisin siihen, että kuoleman rangaistus poistettaisiin ja etnisten vähemmistöjen syrjintää vähennettäisiin. Meidän pitäisi mielestäni tulla tekemään YK kanssa yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitos. Sitten kollega Vlasak minuutti. Kiitoksia puhemies. Kun keskustelemme etnisistä vähemmistöistä ja heidän oikeuksistaan, meidän tulisi myöskin mainita iranilaisten äh, oikeudet Ashrafissa, Irakin pakolaisleiristä, jossa yli 8000 ihmistä yrittää pysyä hengissä hirveissä olosuhteissa ilman kunnollista saniteettista tilannetta. Meidän täytyy vedetä korkean edustajan Paranita Rastoniin, jotta hän saisi aikaan tämän vaikean tilanteen ratkaisun myöskin. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Plasakille ja nyt rouva Jedrzejewska, minuutti. Kiitos puhemies. Tämä hyvin vaikea vähemmistöjen tilanne Iranissa liittyy täysin siihen, että maassa ei ole uskonnonvapautta. Täällä on puhuttu yksityiskohtaisesti vähemmistöjen vainosta, erityisesti kristityn vähemmistön vainosta. En toista tätä, mutta haluan selkeästi korostaa, että minua erityisesti koskettaa ja liikuttaa se, että kuoleman rangaistusta on langetettu sellaisille ihmisille, jotka ovat kääntyneet toiseen uskontokuntaan. Tämä on todella järkyttävä uskonnon vapauden rikkomus. Kiitokset kollega Jatsievska. Ja lopuksi puhuu kollega Skinner minuutti. Herr Kollege Skinner. Thank you, Mr. President. Uh, Kiitoksia puhemies. Renka Kaiser oli oikeassa, kun hän sanoi, että Iran ei ole yhden kulttuurin yhteiskunta, vaikka se onkin selkeästi islamilainen tasavalta. Voin sanoa, että kuten kaikki puhujat mainitsivat, on hyvin vaarallista olla uskonnollisen tai etnisen vähemmistön jäsen Iranissa. Siksi voin tukea eh, tätä lausuma. Tässä on tarkoituksena tukea ihmisoikeuksia, kaikkien ryhmien, etnisten ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeuksia Iranissa. Kuten monet sanoivat, me voimme helposti tunnistaa tiettyjä vähemmistöjä, koska ne ovat suuria, mutta on myöskin henkilöitä, jotka ovat kääntyneet toiseen uskontoon ja he joutuvat eh, pahempien seuraamuksien eh, kohteeksi kuin muiden vähemmistöjen jäsenet. Joten minä haluaisin, että laajentaisimme tätä etnisten vähemmistöjen määritelmää niin, että muita vähemmistöjä voitaisiin ottaa mukaan sen piiriin. Kiitoksia. Kiitos paljon, kollega Skinner. Näin äh, Catch the menettely on äh, saatu päätökseen. Ja keskustelun lopuksi puhuu komission nimissä komission jäsen Dali. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Kuten on sanottu, Iran on erilaisten etnisten ryhmien mosaiikki jotka kattavat yli ne, ainakin 40 prosenttia maan väestöstä pää, e-, etniset ja kielelliset ryhmät ovat aserit, kurdit, balokit, arabit, turkmenit, pastunit, armenialaiset, georgialaiset, assyrialaiset ja juutalaiset. He asuvat pääasiassa reuna-alueilla ja kaukana Teheranista. Vaikka perustuslaki takaa tasa-arvon, ihmiset, jotka kuuluvat vähemmistöihin, kärsivät erilaisista syrjivistä laeista ja käytänteistä, muun muassa maan ja omaisuuden takavarikointi, valtion työpaikkojen kielto, rajoitukset, jotka liittyvät yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja kielellisiin sekä uskonnollisiin vapauksiin ja ihmisoikeusrikkomuksia lisäksi epäoikeudenmukaiset poliittiset tuomiot, ruumillinen rankaisu ja kuolemantuomio, samoin kuin tiettyjen kansalaisoikeuksien poistaminen. Usein vähemmistöt eivät voi hyötyä alueensa luonnonvaroista, esimerkiksi äh, äh, Orumiehjärven vesi mm, Azerbaidžanin Provin, provinsseissa tai öljytulot Ahvasin provinssissa. EU on nostanut esiin nämä huolenaiheet YKssa. Ne ovat YKn yleiskokouksen päätöslauselmassa Iranin ihmisoikeuksista, joka hyväksyttiin marraskuussa 2011, ja YK on komitea, joka käsittelee rotusyrjintää, on myöskin korostanut näitä käytänteitä. EU e, toimii perusperiaatteensa mukaisesta ja se haluaa suojella vähemmistöjen oikeuksia ympäri maailmaa. Iran on erittäin huolestuttava tapaus. Kuten muissa maissa jatkuvasti seuraamme kaikkea syrjintää, joka perustuu sukupuoleen, ajatteluun, vakaumukseen, uskontoon tai etniseen alkuperään. Ja EU on valitellut iranilaisten kansalaisten sortoa, mukaan lukien etniset ja uskonnolliset vähemmistöt. Käytämme kaikkia mahdollisia välineitä, jotka ovat käytössämme, vedotaksemme Iraniin, jotta se kunnioittaisi tasa-arvon periaatetta. Näin toimii myös muissa tapauksissa. Korkea edustaja henkilökohtaisesti ja EU ovat antaneet julkilausumia, etnisestä ja uskonnollisesta sorrosta Iranissa ja ovat ryhtyneet toimenpiteisiin yksittäisissä tapauksissa. Esimerkiksi kesäkuussa 2011 EU ää, aloitti toimenpiteet Teheranissa, joka liittyivät äh, neljän kurdin kuolemantuomioon. EU on myös erittäin huolestunut uskonnollisten vähemmistöjen valtaisesta sorjosta ja syrjinnästä. Korkea edustaja on myöskin antanut useita julkilausumia, jotka liittyvät pahaivähemmistön vaikeaan tilanteeseen. EU on valmis keskustelemaan ihmisoikeuskysymyksistä Iranin kanssa mukaan lukien vähem- vähemmistöistä. Se on päättänyt ryhtyä rajoittaviin toimenpiteisiin, jotka koskevat ihmisiä, joita pidetään suoraan tai epäsuorasti syyllisenä äh, tähän sortoon ja 78 henkilöä ovat nyt EUn ihmisoikeussanktiolistalla Iranista. Kiitoksia komission jäsen Dali. Tämän keskustelun päätteeksi meille on toimitettu seitsemän päätöslausumaesitystä. Keskustelu on päättynyt ja nyt äänestämme.